mutta luulenpa, että se johtuu säästöstä. Se sattuu sopivasti, koska seuraava koska pian käsittelemme Giurkin mietintöä energiatehokkuutta. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt. Annan puheenvuoron esittelijän. A januári gázválságnak egy pozitív következménye mindenképpen volt. Tammikuun kaasukriisillä oli myös positiivinen vaikutus jokaisessa jäsenvaltiossa on nyt intensiivisemmin keskusteltu energiapolitiikasta. Myöskin täällä Euroopan parlamentissa puhumme paljon vaihtoehtoista putkista ja parannetusta varastokapasiteetista ja ydinvoimasta. Mutta energiatehokkuus, siihen on kiinnitetty vähän huomiota. Ja sen vuoksi minua ilahduttaa, että aikoina voidaan, voitiin tämän mietinnön yhteydessä puhua näistä asioista. Energiatehokkuuden kautta voimme hyvin nopeasti saada spektakulaarisia tuloksia. Anders Piipalks on äskettäin viitannut tähän, että EU laajuinen asetus voi säästää niin paljon energiaa kuin Unkari käyttää vuodessa, kun asetus koskee tätä sähkölaitteiden valmiustilaa. Esimerkiksi Euroopan riippuvuutta kolmansista maista voitaisiin tätä kautta vähentää, mitä tulee energiatoimituksiin. Ei saada myöskään unohtaa, että energiatekuuden parantaminen voi antaa myös panoksensa siihen, että juuri köyhimmät, heillä olisi pienemmät sähkölaskut. E valtiolla on hyvin erilaisia toimia tässä suhteessa ja sen vuoksi pidämme oikeana, että 26 päätöksen mukaan jokainen jäsenvaltio koskien niiden toimintasuunnitelmia, niiden pitäisi siis raportoida energiatehokkuustoimistaan. Näistä toimintasuunnitelmista voidaan tehdä johtopäätöksiä meidän pitäisi myös määritellä, mitä lainsäädännössä tarvitaan tässä suhteessa toimia tulevaisuudessa. Muutamia elementtejä haluaisin ottaa esille tästä mietinnöstä. Ensimmäisellä sijalla pitäisi olla se, että komissio kiihkeämmin vaatisi, että toimintasuunnitelmat on saatava toimeen. Komissio pitäisi myöskin tarkistaa, että kun puhutaan näistä toimintasuunnitelmista, niin äh, ovatko ne ihan todellisuuksia, koska usein on kuilu käytännön ja suunnitelmien välillä. Ja sitten toiseksi nämä tukiohjelmat, niitä pitäisi vahventaa. Ja myöskin enemmän määrärahoja energiatehokkuuden. Kovin vähät kansalaiset pystyvät investoimaan energiatehokkuuteen tällä hetkellä. Sen vuoksi nämä olemassa olevat tukiohjelmat, niitä pitäisi parantaa ja laajentaa niiden soveltamisalaa. Tulevaisuudessa energiatehokkuudella pitäisi olla suurempi, korkeampi prioriteetti. Sitten kolmanneksi EUn, kun se ajattelee lainsäädäntöä, niin sitä täytyy kehittää energiatehokkuuden mielessä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä suunta on oikea. Ankarampi normi esimerkiksi rakennuksessa olisi hyödyllinen energiatehokkuuden kannalta. Jäsenvaltioiden pitäisi energiatehokkuuden mielessä kehittää sitä myös teknisesti eteenpäin. Tiedotuskampanjoita kuluttajille täytyy tehdä. Kuluttajat eivät tiedä, mitä energiatehokkuus on. Kuluttajat investoivat energiatehokkuuteen, kun he tietävät, mitä etuja siitä tulee. Nyt, hyvä puhemies, vielä kiitokset, anteeksi vielä ajatus. Minä ajattelen juuri nyt, että talouskriisin aikana emme voi laiminlyödä energiatehokkuutta juuri sen vuoksi, että investoinnit energiatehokkuuteen voivat luoda satoja tuhansia työpaikkoja. Ja nyt kun on näitä massa massa-irtisanomisia, niin se on tärkeää. näkökohta myös. Kiitoksia sitten komissio. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentin jäsenen. Olen iloinen voidessani puhua täys, Euroopan parlamentin täysistunnolle, kun täällä keskustellaan energiatehokkuutta koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien ensimmäistä arviointia. Nämähän esitettiin energiapaketissa tammikuussa ja komission tiedonannossa vuodelta 2008 tammikuuta. Ja komissio tulee tänä keväänä vielä esittämään uuden asiakirjan tästä aiheesta. Haluaisin hyödyntää mahdollisuutta nyt kiittääkseni esittelijää, herra Gyrkiä, tehdystä työstä ja haluaisin kiittää teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunta Euroopan parlamentista hyvästä keskustelusta ja tehdystä kommenteista. Viime vuosien aikana komissio on hyvin selvästi tuonut esille sen, että energiatehokkuus on ensimmäinen prioriteetti Euroopan unionin energiapolitiikassa ja se on erittäin tärkeä kulmakivi, jotta voitaisiin täyttää tämä 2020 20 tavoite, joten kansallisilla energiatehokkuussuunnitelmilla on keskeinen rooli tässä paketissa direktiivi energiatehokkuudesta ja energian lopukäytöstä on tärkeä ja jäsenvaltioiden täytyy osoittaa, millä tavalla he käytännössä, ne käytännössä saavuttavat energiatehokkuustavoitteet. Alkuperäinen päivämäärä direktiivissä suunnitelmia varten oli 36.2007, kuten tiedätte, valitettavasti monet jäsenvaltiot olivat tässä jälkijunassa. Ja viimeisin suunnitelma tuli komissiolle viime vuoden kesäkuussa. Tässä vaiheessa komissio on tehnyt kaikki yksittäiset arviot loppuun ja lähettänyt kirjeet näistä arvioista kaikille jäsenvaltioille. Seurantana on tässä toteutettu useita kahdenvälisiä kokouksia ja useat jäsenvaltiot sanoivat, että ne itse haluaisivat parantaa omaa kansallista energiatehokkuussuunnitelmaansa tulevina kuukausina. Ja on pantu myös ITRE-valiokunnan jäsentä joukossa merkille, että ensimmäiset kansalliset energiatehokkuustoimintasuunnitelmat ovat osoittaneet oman hyötynsä. Itse asiassa monet jäsenvaltiot ovat ensimmäistä kertaa nyt valmistelleet kattavat energiatehokkuustoimintasuunnitelmat. Monet ovat huomanneet, että nämä sektorit ylittävät toimet ovat erittäin hyödyllisiä. Energiapalveludirektiivin mukaisesti energiatehokkuustoimintasuunnitelmilla on vain rajallinen rooli, mutta komissio äh, marraskuun tiedonannossaan ja sen jälkeisissä lausunnoissa on todella rohkaissut jäsenvaltioita laajentamaan toimintasuunnitelmien roolia. Komissio haluaa valmistella uutta Euroopan unionin energiasäästöä toimintasuunnitelmaa suunnitelma niin, että voidaan paremmin keskittää toimia niin, että voidaan auttaa eurooppalaisia yrityksiä, kuluttajia, kansalaisia kustannustehokkaalla tavalla säästämään energiaa. Mietinnössänne on joitakin lausuntoja, joissa halutaan, äh, että komissio nopeammin asettaa sitovat tavoitteet energia ähm, säästölle, eli 20 prosentin säästöt vuoteen 2020 mennessä. Me kuitenkin uskomme komissiossa, että kun otetaan huomioon ilmasto- ja energiapaketti samoin kuin toisen strategisen energiatarkastelun ehdotusten kautta me voimme nämä tavoitteet saavuttaa. Herra Kyrkin mietinnössä aivan oikein otetaan esille se, että rahoitustukea täytyy parantaa. Rahoituskysymykset, jotka liittyvät energiansäästöön, on tunnustettu komissiossa 26.11. julkaistussa Euroopan talouden elpymispaketissa ja muissa toimissa, joilla halutaan parantaa työllisyyttä ennen kaikkea pk-yrityksissä. Ja täytyy investoida ja nämä investoinnit esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen yleensä liittyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nyt komissio on todellakin ryhtynyt toimiin, jotta voidaan edistää energiatehokkuutta energiatehokkuutta. Energiatehokkuus ja siihen liittyvät uudet teknologiat merkitsevät suurta panosta kestävälle kehitykselle ja energian toimitusvarmuudelle. Energiatehokkuudella on paljon suurempi vaikutus kuin pelkä vaikutus energiapolitiikkaan. Sillä on myönteinen vaikutus yleisesti ottaen Euroopan unionin talouteen ja energiatehokkuus parantaa työllistämismahdollisuuksia, parantaa myös kilpailukykyä. Ja nimenomaan tätä meidän pitäisi pystyä tekemään näinä vaikeina haastavina aikoina, aivan niin kuin oikein mainitsittekin. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission ja sen äänestämme huomenna 10.30 seuraavaksi. Rosa Migueles Ramofin mietinnön lyhyt esittely, soveltava tutkimus yhteisen kalastuspolitiikan alalla. Kiitoksia puhemies. Tämä valotemppu oli todella hieno. Teidän pitäisi toistaa se useammin.